Ja kuten varmasti muistatte, 13. joulukuuta 2016 puhemies esitti herra Voigtille sanktion siitä, että oli loukannut ähm, käytänne sääntömenettelyä ja täytäntöönpanosääntöä. 27.12. herra Voit äh, esitti vetomuksen tätä päätöstä vastaan. Maanantaina 16. tammikuuta Puhemiestä tutustui tähän esitykseen ja yksimielisesti päätti esittää